die präsidentin! die sitzung ist äh, wieder. no niin istunto jatkuu. Äh, eilisen pöytäkirjan äh, eilisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Vastustaako joku? Ei. Sitten pöytäkirja on hyväksytty. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Neuvoston ja komission julkilausumat, Mosambikin, Malavin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen. Neuvoston puheenjohtaja on hieman myöhässä, koska hän on vielä valiokuntakokouksessa ja siksipä järjestelemme hiukan uudelleen tämän puhujajärjestyksen. Hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you so much, uh, madam, madam. Kiitoksia, puhemies. Komission nimissä ensinnäkin haluaisin esittää surmavälittelyt satojen uhrien perheille ja omaisille Mosambikissa, Malavissa ja Zimbabwessa ajattelemme näitä miljoonia ihmisiä, joihin tämä katastrofi on vaikuttanut. Olen monta kertaa todennut täällä, että Eurooppa on solidaarisuutta. Ei pelkästään Euroopan sisällä, vaan myös sen ulkopuolella. Eli me tuimme näitä kolmea maata hätärahoituksella. Lähetimme asiantuntijoita myös paikan päälle auttamaan tilanteessa. Eli miten Eurooppa toimii tämän katastrofin osalta? Ensinnäkin rahoitusta. Pari viikkoa syklonin saapumisen jälkeen käynnistimme heti 3,5 miljoonan hätärahoituspaketin. Ja sitten toimitimme lentopalveluita vaikeasti päästäville alueille ja hoidimme vesihuoltoa ja saniteettihuoltoa. Ja huhtikuun alussa annettiin lisäksi 12 miljoonaa humanitaarista apua näille kolmelle maalle. Esimerkiksi terveydenhuoltoon, ruokaan, sosiaaliseen tukitoimintaan. Eli EUn humanitaarinen apu oli yli 15 miljoonaa euroa. Ja sitten meillä on erityisrahoitusta 4 miljoonaa. Meillä on ollut siviilisuojelumekanismin väline. Ja näin. Apua annettiin yhdeksästä maasta, Portugalista, Espanjasta, Ranskasta, Itävallasta, Britanniasta, Luxemburgista, Saksasta, Italiasta ja Tanskasta. Ja olen hyvin kiitollinen näille maille. Lisäksi meillä on nyt 57 Kopernikus-satelliitti karttaa Mosambikista, Malavista ja Zimbabvesta. Ja sitten asiantuntijatiimit. Me otimme käyttöön kahdeksan humanitaarista epitomologian ja hydrologian asiantuntijoita ja he arvioivat sitten tilannetta näissä kolmessa maassa, ottaen huomioon myöskin hiljattaiset koleratartunnat. Ja siviilisuojeluryhmä, jossa oli 13 henkeä, lähetettiin 23. maaliskuuta. Ja tietysti asiantuntijoita lähetettiin vielä jäsenvaltioista. He ovat kaikki vielä Mosambikissa ja pyrkivät siellä pelastamaan henkiä paikan päällä. No sitten meidän täytyy osoittaa ihmisillemme, että meidän tiimimme tekevät erinomaista työtä. He ovat edelleen Mosambikissa ja he ovat todellisia sankareita paikan päällä. Portugali lähetti yhden lääkintätiimin ja yhden e-, etsintätiimin Luksen